tuskaisiakin hetkiä, kun tuntuu siltä, että helppoa ratkaisua ei ole, millä pystyttäisiin tämä tavoite saavuttamaan, mutta lopputulos on mielestäni kuitenkin hieno. Me olemme pyrkineet kaikki samaan lopputulokseen. Haluamme puolustaa kuluttajia tehokkaasti ja e- estää samanaikaisesti e- esteiden syntymistä digitaalimarkkinoilla. Ja nyt ensimmäistä kertaa kuluttajat ja yritykset voivat lähteä liikkeelle pitkälle harmonisoiduista säännöistä, jotka on suunniteltu nimenomaan digitaalipalveluita ja varten. Erityisesti on huomioitu älykkäät tuotteet näissä uusissa säännöissä ja tämä kattaa hyvin nopeasti kasvavat markkinat, jossa on erilaisia tuotteita älypuhelimista e, ja kannattavista tietokoneista älykkäisiin mm, leluihin ja älykkäisiin kodin koneisiin. Kaikki tämä varmistaa sen, että kuluttajia suojellaan paremmin, kun he tällaisia tuotteita EUssa ostavat. Näin saadaan esimerkiksi päivityksiä näihin eri digitaalisiin elementteihin, jotta tuotetta voitaisiin kunnolla käyttää. Yritysten kannalta nämä kaksi ehdotusta ovat merkittävä askel eteenpäin. Jos ajatellaan oikeusvarmuutta, digitaalinen sisältöehdotus – todella pitkälle harmonisoi tilannetta ja ehkäisee lainsäädännön pirstaloitumista ja e, tavarakauppaehdotus myös harmonisoi e, kuluttajan oikeussuoja keinot ympäri EU. Ja tämä vähentää sitten e, kustannuksia, mitä ajatus siitä, että pitää mukaan tuoda kansallisen lainsäädäntöön. Me olemme luvanneet yrityksille ja kuluttajille, että saadaan eh, uudenaikaiset eh, sopimussäännöt päiväisiin eh, kauppatoimiin ja tämä on nyt juuri tulossa. Minä näen, että tuolla lehterillä on paljon hienoja nuoria ihmisiä varmasti. Suuri heistä on käynyt tavaroita ostamassa online-maailmassa ja meillä on siis hyvä viesti kuluttajille, jotka ovat täällä nyt täällä meidän keskuudessamme myös. Mitään pahoja yllätyksiä ei pitäisi sattua silloin, kun verkosta eh, tavaroita ostaa eri jäsenvaltioista, koska tarkoitus on todellakin pitkälle yhdenmukaistaa sopimussäännöt digitaalisilla sisämarkkinoilla. Eli minä haluaisin antaa sellaisen viestin, että eh, siitä vaan eh, nauttikaa mm, ostamisesta ei pidä ollenkaan huolissaan olla. Kyllä nämä säännöt teitä suojelevat. Kiitos oikein paljon. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Hautala oikeusasioiden valiokunnan nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Haluaisin kiittää kollegoita Fossia, Gebhardtia ja Arimonttia ja tekemästään työstä näiden kahden direktiivin osalta ja kuten ehkä muistatte, oikeudellisten asioiden valiokunta ei pystynyt tekemään valintaa maksimi- ja minimiharmonisoinnin välillä, joten siksi me äänestimme tästä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta tämän harmonisointia, koska EUssa täytyy harmonisoida lainsäädäntöä. Samalla EUssa on nyt täysin uudenlainen taso kuluttajan suojassa, kun ajatellaan digitaalista sisältöä. Ja se on ollut menestys monella tavalla. Nämä kaksi direktiiviä luovat kuluttajien kuluttaja- ja sopimuslainsäädäntöä, joka lisää kuluttajien vahvistamista kaikkialla EU:ssa nyt kun digitaalinen kauppa lisääntyy. Ja tällä myöskin estetään lainsäädännön sirpaloituminen jäsenvaltioissa. Ja nyt katsotaan myöskin välikäsien vastuuta ja varmistetaan se, että myyjät pystyvät vaatimaan toimitusketjun edellisiä henkilöitä vastuuseen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt EPP-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Maidel. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, напоследък често говорим къде Европа не трябва да се меси. Къде... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Usein puhumme niistä asioista, mihin EU ei pitäisi puuttua, missä sitä ei tarvita, mutta on kuitenkin sellainen ala, jolla koko maailma tarkkailee EUn toimia, eli digitaalisia markkinoita. Jos halutaan kilpailla Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa, meidän pitää olla yhtenäisiä, meidän pitää lähteä liikkeelle siitä, mitä todella osaamme tehdä. EU on sellainen alue, missä kuluttajille on varattu oikeuksia digitaalisella alalla, jos pystymme valittamaan, niin aikaisemmassa vaiheessa tämä ei ollut mahdollista ainakin 70 miljoonalla ihmisellä on ollut tilastonsa kanssa ongelmia, mutta ainoastaan 10 prosenttia on saanut jonkinlaisen korvauksen. Suurin osa ei edes tiennyt, kenen pitäisi ottaa yhteyttä, jos korvausta haluaa. EPPn esittelijänä kuluttajansuoja valikunnassa me olemme tietoisia tästä ongelmasta. Nyt tulee selväksi se, miten korvausta voi saada, jos joku digitaalinen palvelu ei toimi. Haluaisin kiittää Pask, eh, kollega Voss ja Arimon tästä hyvästä työstä, mitä on yhdessä tehty. Näin saamme hienon kuluttajansuojadirektiivin. Tämä osoittaa, että EU on kunnianhimoinen ja helpottaa kansalaisten elämää. Ja mm, todellakin halutaan sopeutua digitaaliseen maailmanvaiheeseen. Kiitos. SD-ryhmän nimissä edustaja Rosiere. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelyitä tästä tärkeästä työstä näiden kahden direktiivin osalta, erityisesti Gefardia, joka on ollut hyvin vakuuttava tässä työssä. Tämä on edistysaskel Euroopan kansalaisille ja yrittäjille. Näin päivitämme kuluttajasuojatietoja nyt verkkokauppaan ajatellen ja uusia palveluita ajatellen. Ja on hienoa, että olemme saaneet aikaan sopimuksen, jolla taataan se, että nämä säännöt astuvat voimaan ja että niitä sovelletaan sekä hyödykekaupassa että myöskin digitaalisen sisällön kaupan alalla. On myöskin myönteistä, että katamme myöskin fyysisissä tuotteissa olevat sisällöt. Olisi ollut aika käsittämätöntä, jos kuluttaja suojeltaisiin ainoastaan fyysisten hyödykkeiden osalta ilman, että takeita annetaan digitaalisen sisällön osalta. Tämä on erittäin tärkeä direktiivi, koska tällä tavalla harmonisoidaan eurooppalaisia sääntöjä alalla, joilla vielä ei ole mitään kansallisia sääntöjä kaikissa valtioissa. Ja pidämme hyvänä myöskin sitä, että olemme saaneet aikaan sopimuksen, jolla luodaan eurooppalaiset puitteet tälle alalle, joka laajenee jatkuvasti. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kuluttajien käytänteet ja sopimukset, joita on solmittu sopimusta, maksua vastaan, mutta myöskin niitä, joita on solmittu henkilötietoja vastaan. Netissä on hyvin paljon tällaista vaihtoa ja ne pitää ottaa tämän tekstin soveltamisalaan. Eli tällä tavalla siirrymme kohti yhtenäisiä digitaalisia markkinoita ja tämä on Eurooppa, jonka puolesta taistelemme. Kiitos paljon. ESE-ryhmän nimissä edustaja Dalton. Kiitos arvoisa puhemies. Minä haluaisin kiittää kolme yhteisesittelijää tästä työstä myös. Yhdet säännöt digisisällön ostajille helpottaa kuluttajien ja yritysten elämää. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ensimmäisenä otettiin tällaista lainsäädäntöä käyttöön. Monissa maissa ei ollut tällaista lainsäädäntöä. Emme voi tukeutua vanhan analogisen säännön varaan, kun miljoonat ostavat sovelluksia tai pelaavat. Ja on tärkeää, että saadaan peruskuluttajasuoja riippumatta siitä, mistä sisältöä ostetaan. Näin siis myös hallinnollinen taakka vähenee, kun yritykset myyvät rajat ylittävästi. Ja lisäksi on helpompi perua sopimuksia tai saada rahaa palautettua, jos tuote ei ole hyvä. Ranskalainen lehti, joka mahdollisti esimerkiksi tilauksen netissä helposti, mutta peruminen piti tehdä paperiperinteisellä kirjeellä. Tällaista ei voi enää hyväksyä, joten ryhmäni tukee näitä uudistuksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Alderyhmän nimissä edustaja Jarantsova. Mr. President. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvä komission jäsen. Voimme mielestäni olla tyytyväisiä siihen, minkälainen tulos saatiin näissä kahdessa tärkeässä kuluttaja-asiassa, erityisesti nyt kun pystytään takuulla kattamaan myös eh, online-tuotteet ja ehdotuksena on todistustaakan kääntäminen kahdeksi vuodeksi, mutta minusta se, että tämä takuu kun ei esitetä mitään kysymyksiä ja saman tien pidetään kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen takuaikaan hyvä askel. Tavaroiden on oltava turvallisia ja hyviä, jos tavara ei voi olla käytössä kokonaista vuotta, niin sitä ei pitäisi markkinoille saattaa. Tärkein asia näissä kahdessa ehdotuksessa on se, että päästään lähemmäksi tällä tavoin yhtenäisiä kuluttajasääntöjä koko Eurooppaa varten. Jos sekä eh, kaupanpitäjät että kuluttajat nämä säännöt tuntevat ja tietävät, että samat säännöt pätevät kaikkialla, niin sitten voidaan myydä minne vaan ja voidaan ostaa mistä tahansa käsin. Tämä on todella tärkeä sisämarkkinan kannalta. Kiitos. EFDn nimissä. Sulla. Kiitoksia. Sähköinen kauppa tarvitsee kuluttajien luottamusta ja heidän täytyy tuntea, että heitä suojellaan, kun he ostavat netistä tai kivi jalkakaupoista. Tämä koskee konkreettisia hyödykkeitä että digitaalisia sisältöjä. Ja nyt meidän täytyy edistää kuluttajien tilannetta ja me olemme myöskin lisänneet velvoitteita – kuluttajille, kuluttajille ja myyjille. Myyjältä voidaan vaatia, että hän korjaa tai korvaa tuotteen ja sitten hän voi saada alennusta hinnasta tai sitten sopimus voidaan purkaa. Mutta meidän täytyy suojella myöskin pk-yrityksiä, pieniä myyjiä, tuottajia vastaan. Kun ajatellaan korjauskuluja tai korvauskuluja, niin ne saattavat olla hyvin kalliita ja suhteettomia vahinkoon nähden. Ja nyt on kirjattu myöskin se, että digitaalisilla hyödykkeillä on samat takeet kuin fyysisillä hyödykkeillä. Eli jos ostaa vaikka elokuvia tai musiikkia netistä, niin hänellä on samat takeet kuin henkilöllä, joka ostaa CD tai DVDn. Ja jos lataaminen ei onnistu tai jos tuote on huonolaatuinen, siitä voi saada korvauksen. Tämä koskee myöskin sosiaalista mediaa, video ja audio, jakopalvelu, nettisivustoja. Ja kuluttajilla pitää olla mahdollisimman korkeaa suojaa riippumatta teknologiasta, jota hän käyttää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Trosinski, ENF-ryhmän nimissä. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Nettikaupassa on nyt hyödynnetty uutta teknologiaa ja siitä on tullut erittäin tärkeä osa esimerkiksi PK-yritysten kehitystä, ja tämä luo uusia mahdollisuuksia myöskin kuluttajille. Mutta tämä on johtanut myöskin kilpailuväärentymisiin. Netissähän on jättiläisiä, jotka toimivat kilpailusääntöjen vastaisesti ja jotka pystyvät hyödyntämään sääntöjä omaksi hyödykseen. Eli tämä teksti on tärkeä, kun ajatellaan kuluttajien suojaa, ja nyt määritellään selkeästi digitaalinen sisältö – ja taataan kuluttajille, että heillä on takeet myöskin nettikaupojen suhteen, mitä tulee kestävyyteen. Näinhän tuottajat ja kuluttajat voivat kuluttaa ja tuottaa vähemmän, mutta paremmin. Ja kun ajatellaan sopimussuhteita kuluttajien ja myyjien kanssa, niitä pitää noudattaa, ja se on tietysti hyvä uutinen, mutta tämä ideologinen pyrkimys poistaa rajat on turha, kun ajatellaan nyt tätä taloudellista tilannetta, jossa olemme. Kiitos oikein paljon. Seuraavana edustaja Kölja. Kiitos puhemies. Ihan joka päivä Euroopan unionissa miljoonat kansalaiset eh, hankkivat digitaalista sisältöä palveluita. Joissain maissa ei ole digitaalisen sisällön ostolle selkeitä sääntöjä ja on erilaisia sopimusehtoja koskien online- ja offline-sopimuksia. Tässä paketissa me teemme yhden ainoan kokonaisuuden kansalaisia yrityksiä varten varmistamme avoimuuden erityisesti pk-yrityksen kannalta. Ja tällä tavoin poistamme olisimmat tähän asti olemassa olleet esteet ja jotka vaikeuttivat rajat ylittävää kauppaa mukaan lukien eh, paikan päällä tapahtuva kauppa. Ja ainoastaan, jos saamme tällaisen yhteisen paketin aikaiseksi, voimme antaa sekä yrityksille että kuluttajille tällaisen eh, vakaan tilanteen. Ja on hienoa, että tämä asia on Portugalinkin tilanteen huomioon ottanut. Pitää lähteä liikkeelle niistä maista, joissa on pitkälle edistyneitä, muuten ei voitaisi toimia. Nyt on tärkeää kouluttajien oikeuksia ajaa. Ja sitten edustaja Andersson. Kiitos. Puhun erityisesti uudesta tavarakauppadirektiivistä, joka on merkittävä aikaansaannos sekä kuluttajien että yritysten että meidän juristien mielestä kun näytellään sopimusoikeutta EU-ssa kaiken kaikkiaan – on hyvin tärkeää, että tavarakaupassa otetaan huomioon myöskin ohjelmistot, jotka ovat riippuvaisia päivityksistä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan älypuhelimia ja muita nettiin liitettyjä tavaroita. Ja korvaus ja uuden tuotteen saaminen on saatava ilman kustannuksia. Artiklassa 20 vaaditaan, että jäsenvaltiot kertovat kuluttajille riittävästi omista oikeuksistaan. Hyvä myös, että artiklassa 17 vahvistetaan – tuotteen valmistajan vastuuta. Toivottavasti sitä laajennetaan tulevaisuudessa edelleen. Toivottavasti jäsenvaltiossa voidaan tehdä vielä parannuksia ajatellen käänteistä todistustaikkaa ja sen ajan pidentämistä. Minä todella kehotan jäsenvaltioita tekemään näin, jotta voidaan huolehtia siitä, että tämä on direktiivi, jonka puolesta kannattaa äänestää. Minä äänestän mielelläni puolesta. Kiitos. Kiitos. Antanas Kuokan seuraava puhuja. Kiitoksia. Haluaisin onnitella kollegoita, jotka ovat väsymättömästi tehneet työtä saadakseen tämän asian valmiiksi. Ja tämä on meille hyvin tärkeää, kun ajatellaan EUta ja digitaalisia sisämarkkinoita. Kaikilla EUssa on pääsy kaikkiin hyödykkeisiin, joita he haluavat ostaa, ja meillä on nyt harmonisoitu lähestymistapa. Ja pidän siitä, että lähdemme harmonisaation tielle. Se on johtanut meidät menestyksekkääseen Eurooppaan jurivaliokunnan varjoesittelijänä olen tehnyt työtä tämän asian parissa kollegoiden kanssa ja täysharmonisointi, lähestyminen sopimussuhteissa hyödykkeiden osalta saatiin päätökseen ja pyytäisin, että huomenna sitten tuette äänestyksessä tätä mietintöä. Kiitos. Kiitos, edustaja Saldemos. Tack för det. Vi står här idag med en seger för Europa. Kiitos. Tämä on nyt Euroopan kuluttajien kannalta todellinen voitto sille, että kuluttajat ostavat verkosta yhä enemmän rajat ylittävästi. Näin kuluttajat saavat suurman valikoiman ja paremmat hinnat itselleen. Mutta valitettavasti tämä tarkoittaa myös sitä, että on vaikea tietää, minkälaisia oikeuksia ihmisillä on. Ja tämä lainsäädäntö varmistaa kuluttajien paremman suojelun. On helpompi välttyä vaikeilta tilanteilta, eli Tästä on todella hyötyä kuluttajille minun mielestäni ja sen lisäksi heillä on oikeus saada tuotteet korjattua tai saada uudet tuotteet, jos tuotteessa on vikaa ja saada myös eh, selkeää tietoa valmistajalta kuluttajalle. Eli tämä on yksi niistä aihepiireistä, joiden puitteissa Kiitokset Rova Gebhardin. Olemme pystyneet pääsemään eteenpäin kansalaisten hyväksi. Kiitos. Kiitos. Edustaja Rosatti. bardzo, panie przewodniczący. Rozpatrujemy dzisiaj... Kiitos paljon, puhemies. Tänään keskustelemme hyvin tärkeästä lainsäädännöstä ajatellen digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa Euroopassa. Minä haluaisin todella sydämellisesti kiittää edustaja Fossia, edustaja Arimontia ja haluaisin kiittää todella heidän panoksestaan. Meillä oli pari tavoitetta. Samat oikeudet kaikille, jotka haluavat ostaa tavaroita ja palveluita perinteisessä kaupassa ja nettikaupassa. Ja toinen tavoite on se, että harmonisoidaan lainsäädäntöä kautta Euroopan unionin, jotta päästään eroista eroon, koska tällä hetkellä nettikaupan säännöt vaihtelevat kovasti jäsenvaltioiden kesken ja siksi kansalaisilla ei ole oikeusvarmuutta. Olen iloinen, että tästä epävarmuuden tilasta päästään nyt eroon. Todella keskeisin tavoite on parempi kuluttajasuoja, joten olen hyvin iloinen, että päästiin tähän tavoitteeseen aloitteeseen ja tuen näitä mietintöjä äänestyksessä. Kiitos. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Kaksi puheenvuoroa. Edustaja Soirova ensin. Rada podpořím tuto legislatiiv... Kiitoksia kollegat. Olen valmis tukemaan tätä lainsäädäntöä, koska tällä tavalla vahvistetaan kuluttajien oikeuksia, mutta myöskin luodaan olosuhteet nettikaupalle – digitaalisille markkinoille ja tässä on paljon mahdollisuuksia. Eli siksi meidän on varmistettava turvallisuus, kun ostetaan verkosta. Sen pitää olla helpompaa ja miellyttävämpää sekä kuluttajille että myyjille. On myöskin hienoa, että teknisiin kysymyksiin löydettiin ratkaisuja ja että on saatu aikaan poliittinen sopu. Ja nyt voimme äänestää tästä sopimuksesta, josta on neuvoteltu. Haluaisin pyytää, että komission jäsen olisi neuvotteluissa neuvoston kanssa aktiivisempi, kun ajatellaan epäreiluja kaupan käytänteitä ja esimerkiksi elintarvikkeiden laatueroja. Kiitos edustaja Grappini. Presidente, doamna comisar, stimați colegi, da, este Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tätä direktiiviä olemme todella pitkään odottaneet, koska sen päätarkoitus oli kehittää digitaalimarkkinoita. Tilastollisesti suurin osa PK-yrityksistä ja kuluttajista havaitsee laatueroja ja on myös erilaisia kriteerejä eri valtioissa. Nyt jäsenvaltiot voivat yhdenmukaistaa lainsäädäntöään ja me pystymme näin auttamaan kuluttajia ja edistämään rajat ylittävää ja digitaalista kauppaa. Moni näistä ehdotuksista on todella hyvä. Siellä on hyviä ehdotuksia esimerkiksi, jos tuotteessa on joku vikaa, minkälaisia oikeussuojakeinoja on varattu. Minusta kannattaa äänestää tämän ehdotuksen puolesta – ja on hyvä, jos jäsenvaltiot ottavat käyttöön tämän direktiivin. Kiitos. Keskustelu päättyi komission sen saan puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos, arvon jäsenet. Nyt kun olen kuunnellut keskustelua ja esittelijöiden kantoja, minusta on aivan selvää, että tämä on loistomahdollisuus Euroopan parlamentille saada tärkeä sopu äänestettyä ja näin parannetaan sekä kuluttajien että yritysten asemaa. Tällaista juuri Eurooppa tarvitsee, erityisesti aikoina, kun EUn unionin politiikka on usein kyseenalaistettu kansalaisten mielessä. Siksi todella kehotan teitä tukemaan poliittista sopua tästä paketista äänestyksessä, jotta voimme osoittaa, että voimme vastata haasteisiin huolehtimaan EUn kansalaisista ja yrityksistä, jotta kaikki voivat hyötyä digitaalisesta maailmasta. Komissio suhtautuu hyvin vakavasti yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa. Pyrimme huolehtimaan siitä, että tämä paketti siirtyy lainsäädäntöön vauhdikkaasti ja ongelmitta, jotta voidaan vastata digitaalisten sisämarkkinoiden haasteisiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Gebhardt. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Tämä teksti, josta kohta äänestetään, se on innovaatiota digitaalisella alalla ja tämä on kuluttajille suuri parvelus, koska me luomme oikeusvarmuutta, oikeusvarmuutta kuluttajille, oikeusvarmuutta kauppiaille ja oikeusvarmuutta myöskin tuottajille. Ja tämä on tärkeä kysymys, kun ajatellaan alaa, joka kehittyy jatkuvasti ja meidän on varmistettava, että löydämme näihin asioihin eurooppalaisia vastauksia. Olemme pitäneet hyvät osat kansallisesta lainsäädännöstä ja nyt meillä on sitten kansainvälinen, innovatiivinen ja laadukas kuluttajasuojan taso. Meillä on nyt digitaalista kuluttajasuojaa Euroopan tasolla samalla tavalla kuin innovaatio on se mahdollistanut. Ja meidän täytyy varmistaa se, että tarjoamme vain parasta kuluttajille ja uskon, että olemme onnistuneet tässä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten esittelijä Axel Foss. Kiitos paljon, arvoisa puhemies, ja vielä myös suurkiitokset kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Haluaisin vielä vedota kaikkiin täällä parlamentissa tänään. Toivon, että tämä tulos, joka on saatu kahden mietinnön osalta, jotka liittyvät yhteen digitaalinen sisältö ja tavarakauppa koskevat sopimukset. Tämä on hyvä edistysaskel molempien mietintöjen osalta. Me olemme onnistuneet takuun osalta pääsemään kahteen vuoteen. Todistus, käänteisen todistustaakan osalta on saatu edistystä ja toisessakin mietinnössä on tärkeitä edistysaskeleita, jotka koskevat kaikkia kuluttajia. Tämän on ajatellen digitaalisia sisämarkkinoita ja ajatellen myös oikeusvarmuutta. Tämän on ajatellen kuluttajaa ja tämän on tärkeää ajatellen rajat ylittävää kauppaa. Siksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä näissä kysymyksissä. Erityisesti komissiota, Pascal Rimonia ja Evelyn Gebhardtia. Teemme hienoa yhteistyötä. Siitä kiitos. Kiitos paljon esittelijä Pascal Arimo. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Ihan lyhyesti viisi kohtaa. Kolme vuotta on tehty kovaa työtä. Meillä on paljon kokouksia, erittäin hyviä kompromisseja, kuluttajasuoja on vahvistettu ja PK-yritysten elämää on yksinkertaistettu ja helpotettu. Eli haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja pyytäisin, että tuette tätä tekstiä äänestyksessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Keskustelu on nyt päättynyt. Kiitos oikein paljon. Onnistuimme kirimään aikataulun umpeen, joten voimme aloittaa äänestykset. 12.30. Keskeytämme hetkeksi äänestykset kello 12.30.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 La seduta è ripresa. Istunto jatkuu. Artiklan 187 nojalla ryhmä edustajia, joita on vähimmäismäärä, esittää huomenna keskustelun pohjalta, jota käyttiin liikkuvuuspaketista, kysymyksen, joka liittyy siihen, voidaanko käsitellä kahta seuraavaa mietintöä. Mietintö, joka liittyy direktiivin muuttamiseen liittyen soveltamista ja sääntöjä direktiivien 71 ja 77 osalta, joka liittyy liikenne, tieliikenteeseen, Kyllösen mietintö. Ja sitten toiseksi parlamentin ja neuvoston ehdotus asetukseksi, jolla muutetaan asetusta vuodelta 2006, mitä tulee ajo, maksimiajo aikoihin päivässä ja viikossa. Ja tämä liittyy myöskin lepoaikoihin. Ja sitten asetus vuodelta 2014, jonka aiheena ovat ajopiirturit. Dekampin mietintö. Eli tämä asia otetaan esille huomenna, kun keskustelemme liikkuvuuspaketista. Tämä koskee siis näitä kahta mietintöä ja sitä voidaanko niitä käsitellä. Ja tässä pohjalla on työjärjestyksen artikla 187. Sitten äänestämme. Regnerin mietintö Jörn Dormannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Didier'n mietintö. Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on päättynyt. Onnittelut esittelijälle. Sitten Predan mietintö pöytäkirja EUn ja Israelin väliseen eurovälimerisopimukseen, Kroatian liittyminen Euroopan unioniin. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten McAllisterin mietintö. EUn ja Uzbekistanin kattava sopimus Eli artiklan 130 kohdan 6 pohjalta tämä suositus on hyväksytty, eli onnittelut McAllisterille. Sitten Ylskugin mietintö vuoden ajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen. Tässä on ensin komission esityksen hylkääminen tarkistus 3334 puolesta vastaan tyhjää No, tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi sitten valiokunnan tarkistukset yhtenä ryhmänä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sitten nimenhuutoäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Puusekin mietintö. Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt. Ensin väliaikainen sopimus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten komission julkilausumat. Tarkistus 201. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Sitten Busekin mietintö sähkön sisämarkkinat. Tarkistus 187 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten komission julkilausumat tarkistus 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Sitten Petersenin mietintö. Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto. Väliaikainen sopimus. Tarkistus 91. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Sitten Sannaton mietintö riskeihin varautuminen sähköalalla. Tarkistus 63 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely päättynyt. Onnittelut esittelijälle. Sitten Bonin mietintö. Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta. Ensin valiokunnan tarkistukset. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavasti raukea, eli 22D nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten tarkistus 58, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 29D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitten seuraavaksi 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 67 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 68. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 71 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 72. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 43. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 74. Puolesta, Haluatko tarkistaa 43? Tarkistetaan sitten tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hetkinen, tässä on nyt jonkinlainen Tämä ei ole nimenhuutoäänestys. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 73 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 13 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt ja onnittelut esittelijälle. Niin, olkaa hyvä. Työjärjestykseen 115 artiklaan viittain sanotaan, että mahdollisimman avoimesti tulisi tehdä tällä työtä. 11. helmikuuta meillä on uudet avoimuussäännöt, jotka koskevat esittelijöitä. Ja olen ymmärtänyt, että eilisillan jälkeen, sen jälkeen kun istunto avattiin, teollisuus on lopannut tähän lainsäädäntöön liittyen – ja toivoisin, että te selvittäisitte tätä, että onko todella niin, että lobbauskokouksia on ollut, kun tätä käsitellään täysistunnossa eikä toimittajia päästetä paikalle. Lisäksi on kansalaisyhteiskunnan mielenosoituksia ja kansalaisjärjestöt haluavat tulla tänne. Ei voida hyväksyä sellaista, että ihmisiä moititaan täällä jotenkin maksetuiksi mielenosoittajiksi, kun ihmiset haluavat tulla tänne puhumaan kansanedustajilleen. Toivottavasti selvitätte tämän puhemies. Kiitos. on fatto un pubblico appello ieri sera anche... Niin eilen illalla ja tänä aamullakin pyysin, ettei puututtaisi enää tällä tavalla parlamentin toimintaan. Seuraavaksi Vossin mietintö tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ensinnäkin ehdotus hylätä komission ehdotus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 38 edustajaa on pyytänyt puheenvuoroa. Regner saa heistä puheenvuoron. Thank you very much, president. Kiitos, puhemies. Minä puhun 38 edustajan nimissä. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia siitä, että on taiteilijoita haluttu puolustaa, mutta tämän tarvitaan kuitenkin lisää uudistuksia tämän direktiivin. Viime viikolla esittelijän oma kansallinen puolue sanoi direktiivistä, että siinä ei ole selkeästi tätä latasuodatin asiaa selkeytetty ja tätä varten ihmiset lähtivät jopa kaduille marssimaan 200 000 ihmistä ja 5 miljoonaa allekirjoitti vetomuksen. Eli tässä kyseessä on todellakin eh, digitaalisten sisämarkkinoiden tekijän oikeuksista. On tärkeää, että saadaan asiat ratkaistua Euroopan tasolla eikä kansallisessa lainsäädännössä. Ja ten, sen takia pyytäisinkin, että voitaisiin huomioida nämä tarkistukset, että niistä voitaisiin äänestää. Moni meistä on ne allekirjoittanut. Kiitos. Il relatore vuole intervenire, o se no passiamo direttamente alla votazione. Jos kukaan muu ei halua puhua, niin sitten voimme siirtyä äänestyksiin. Selvä. Eli Regnerin pyyntö äänestämme siitä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. ripeto la proposta dell'onorevole Regner è di anticipare. Eli ehdotus on, että äänestettäisiin aikaisemmin tarkistuksista, jotka liittyvät sopimukseen. È chiaro per cosa stiamo votando, sì. Onko nyt selvää, mistä äänestämme? Vai onko ryhmissä vielä jotain hämmennystä? Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? No niin, äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Votiamo ora. Votiamo ora. Seuraavaksi äänestämme väliaikaisesta sopimuksesta. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi komission julkilausuma. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti sama enemmistö oli hyväksytty. Ja sitten... Siis kyllä tämä enemmistö oli ihan selvä. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Onnittelut edustaja Vossille. potrete applaudirlo anche adesso se l'onorevole Voss, visto che c'è... Niin. Tässä oli tämä Gebhardin Vossin mietintö digitaalisen sisällön ja digitaalisten palveluiden toimittamista koskettavat sopimukset. Eli väliaikainen sopimus, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut jälleen kerran Vossille ja Gebhardille. Seuraavaksi Arimoon mietintö. tavarakauppaa koskevat sopimukset. Väliaikainen sopimus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Onnittelut edustaja Ahimolle. Sitten Engströmin mietintö kalastus Välimeren yleisen kalastuskomission sopimusalueella. Väliaikainen sopimus. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Asuakaan ah, anteeksi, tämä olikin nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten komission julkilausuma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt onnittelut Engströmille. Seuraavaksi väliäinen mietintö ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen Väliaikainen sopimus äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Onnittelut Valeanille. Seuraavaksi Dellin mietintö ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt. Väliaikainen sopimus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Onnittelut Delille. Seuraavaksi Jillin mietintö vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot. Niin, olkaa hyvä. Thank you, President. I... Kiitos, puhemies. Pyrin pari minuuttia puheaikaa, jotta voisin kestävän kehityksen vertailuarvoista puhua OECD mukaan. 6,2 miljardia euroa tarvitaan globaalisti, jotta talous olisi kestävämpi ja pidettäisiin ilmaston lämpeneminen kahdessa asteessa. Siksi on kaksi uusi vertailuarvoa, joiden kautta pyritään siihen, että investoinnit saadaan sinne, missä pyritään vähähiilisyyteen. Ja näin kaikki vertailuarvoja luovat kertovat, miten vastaavat ESG-kriteereihin. Tämä on monimutkainen asia, mutta jotkut asiat, kuten monimuotoisuus, jäävät huomiotta. Muistan ensimmäistä kertaa, kun puhuin täällä. Silloin puhemiehenä oli Nicole Fontaine. Parikymmentä vuotta myöhemmin hän on edelleen ainoa tämän parlamentin naispuolinen puhemies. Se on järkyttävää. Esitämme, että olemme globaalia johtajia tasa-arvon saralla. Monet lähtevät täältä ministereiksi, pääministereiksi ja komission jäseneksi, mutta 20 vuoteen ei ole nähty komission puheenjohtaja, joka olisi nainen, ei ole ollut muita puhemiehiä parlamentissa naisia, eikä suurten poliittisten ryhmien puheenjohtajana naisia. On hyvin epätodennäköistä, puhemies, että olen seuraavalla kaudella täällä mukana, mutta kannustaisin tätä parlamenttia huolehtimaan siitä, että tähän epätasa-arvoon puututaan, koska parlamentin uskottavuus on tässä pelissä. Ilmastonmuutoksen tavoin tässä on kyse taistelusta, jonka voimme voittaa. Me voimme päästä epätasa-arvosta eroon ja saada kestävämpi, monivuotoisempi järjestelmä. Luvallanne Pari sekuntia vielä lisää. Tämä saattaa olla viimeinen täysistunto, niin puhemies keskeyttää. Edustaja Jill, olkaa hyvä. Edustaja. Ymmärsimme kyllä. Ymmärsimme kyllä, mitä sanoitte, mutta nyt meidän täytyy jatkaa äänestyksiä. Kyllä meillä on ollut esimerkiksi Keller on ja Zimmer ovat olleet poliittisten ryhmien puheenjohtajina. No niin, ja sitten äänestykseen. Edustaja Jill, olkaa hyvä. Täällä on kaksi naispuolista poliittisen ryhmän johtajaa, Keller ja Zima. Eli tehdään nyt tämäkin selväksi. Eli nyt väliaikainen sopimus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Onnittelut Chilille. Sitten Haimon mietintö. Euroopan alueen yhteistyötavoitetta koskevat erityissäännökset. Ja esittelijä saa puheenvuoron. Onorevole chiesto la parola. No, ja, allora passiamo al voto. Kiitos paljon, arvoisa puhemies Monissa kokouksissa tästä tekstistä on puhuttu ja suuri enemmistö tämän parlamentin jäsenistä tai valiokunnan enemmistö on johtanut siihen, että parlamentti tukee Interregin kaltaista ohjelmaa. Se on juuri päinvastoin kuin mitä Brexitin kanssa on tapahtunut. Yli rajojen tehdään yhteistyötä ja sitä varten saadaan investointuja varoja Euroopan kassoista. Saadaan ihmiset saman pöydän ääreen työstämään ratkaisuja. Haluaisin kiittää kaikesta yhteistyöstä ja toivotaan, että Interreg seuraavassa parlamentissa saa ansaitsemansa varat. Kiitos. Votiamo ora la conclusione della prima lettura. Nyt äänestämme ensimmäisen käsittelyn päättämisestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut Ahimolle. Sitten afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme koko päätöslausumaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Kofodin ja Niedermayerin mietintö. Tämä on nyt pitkä äänestys, eli nostakaa kädet kunnolla pystyyn eli talousrikokset, veropetokset ja veronkierto.